oli ihan ensimmäinen kohta siis olen vähän myöhässä. No niin, kollegat, sitten viime kokoukseen olen edelleen kaupan helpottamissopimusta käynyt läpi, ja ne ovat myös mietinnössäni nyt mukaan. Olen ottanut huomioon tietyt ajatukset, joita DV-valiokunta lausunnossaan toi keskustelut myös varjoesittelijöiden kanssa Intassa. Aivan aluksi ottaisin esille totta kai sen, että minä uskon vakaasti, että kaupan helpottamissopimus on erittäin hyvä sopimus. Se auttaa antamaan pontta kustannustehokkaammalla tavalla kaupalle niin, että voidaan viivästyksiä vähentää rajoilla. Tämä on hyvä uutinen myös kehitysmaille, koska ne saavat myös helpotuksia valmiuksien toteuttamiseksi ja tullimenettelyjen nopeuttamiseksi. Tämä on osa laajempaa asialistaa, nimittäin tämä myötenkin näen, että VTO voi saada aikaan tuloksia tällä vuosituhannella nykyisen kansallisen kaupan tilanteessa. Esittäisin, että me hyväksyisimme tämän sopimuksen. Mitä tulee sitten mietintöluonnoksen yksittäisen kohtiin ottaa esille muutaman tärkeän seikan. Ensinnäkin Täytäntöönpano sopimuksessa tuo paljon hyötyä. Monet selvitykset ovat olleet sitä mieltä, että vaikutusta siitä on saatavissa. Selvää on se, että tämä voisi vähentää kaupan kustannuksia jopa yli 10 prosentilla. Se on erityisen tärkeää pk-yrityksille, koska näin ne pääsevät uusille markkinoille. Toiseksi korostan sitä, että minä haluaisin hoitaa tämän asian niin, että tämä on kehitysystävällinen, niin että rahoja käytetään järkevästi ja tarvitaan niitä kehittyneiden ja vähemmän kehittyneiden maiden tukemiseksi, jotta tätä voidaan täytäntöön panna niin, että sitoutuvat myös tähän sopimukseen. Olisi siirtymäkausia ja myös valmiuksia luotaisiin. Kolmanneksi korostaisin sitä, mikä merkitys on koordinaatiolla. Tässä on monenlaisia avunantajia ja elimiä, VTO, GATT, OECD ja maailman tullijärjestö. Tässä tarvitaan läheistä yhteistyötä ja koordinaatiota, jotta voidaan taata se, että rahoitus ja asiantuntijuus kohdennetaan sinne, missä niitä eniten tarvitaan, jotta voidaan välttyä päällekkäisyydeltä. Lopuksi aikataulusta haluaisin todellakin, että VTOssa tämä menisi siis läpi. Siellä tarvitaan kaksi kolmannosa jäsenistä tämän ratifioimiseksi, mutta niin, että tämä tulisi kymmenenteen ministerikokoukseen Nairobissa joulukuussa. Te tiedätte, että tämä tarkoittaa sitä, että ainakin 106 160 VTOn jäsenestä tarvitaan tähän ratifioinnin taakse. Voitte kuvitella, me olemme tehneet parlamentissa tehneet kaikkemme, Olemme olleet sitä mieltä, EUlla on 20 ääntä VTOssa. Tässä tärkeimmät seikat mietinnöstäni ja odotan nyt mielenkiinnolla kollegojen tukea ja kantoja mietintölleni. Kiitos. Thanks a lot, Paivo. Uh, now the shadow... Kiitoksia kovasti. Nyt annan puheenvuoron varjoesittelijälle Tantille. Presidentti. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin onnitella kollegaani esittelijää, joka on esittänyt erittäin kiintoisan luonnoksen, hyvin yksityiskohtaisen sellaisen. Ennen kaikkea haluaisin minäkin korostaa sitä, kuinka tärkeä tämä sopimus on. Kyse on monenvälisestä sopimuksesta ja sellaisesta sopimuksesta, joka johtaa kustannusten vähentämiseen, niiden kustannusten, jotka liittyvät hyödykkeiden maailmanlaajuiseen vaihtoon. Ja tämä antaa pk-yritykselle parempia mahdollisuuksia, koska tällä tavalla byrokraattiset hallinnolliset kustannukset vähenevät ja tämä kaikki helpottaa kaupan käyttöä käyntiä. Tämä on innovatiivinen sopimus ja se hyödyttää useita maita ja antaa kaikille osapuolille mahdollisuuden, myös vähemmän kehittyneille, ja mahdollisuuden saada teknistä tukea niiltä mailta, jotka ovat avustajamaita ja joilla on resursseja toteuttaa tämän sopimuksen täytäntöönpano niin kehittyneimmissä kuin vähemmän kehittyneissä maissa, kun tähän liittyy tämä teknisen avunannon mekanismi. Muutama seikka. Ensinnäkin on erittäin tärkeää, että tämä sopimus saadaan ratifioitua mahdollisimman nopeasti, koska Euroopallahan on maailmankauppajärjestössä tärkeä äänivalta. On erittäin tärkeää, että tämä sopimus astuu voimaan mahdollisimman nopeasti. Monet jäsenvaltiot ovat jo sanoneet, että eivät käyttäisi teknisen avunannon instrumentteja, ovat korostaneet Kiinan ja Intian tärkeyttä ja ovat korostaneet tätä aspektia, joka liittyy tekniseen avunantoon. Lopuksi haluaisin vielä muistuttaa tämän sopimuksen tietyistä lausekkeista, jotka eivät välttämättä ole pakollisia. Ne liittyvät muun muassa sähköiseen maksuun ja muihin talouteen liittyviin seikkoihin, jotka minun mielestäni mahdollistavat tavoitteemme, saavuttamisen tavoitteemme, joka liittyy korruption vähentämiseen. Eli tämä kaikki johtaisi avoimempaan ja tehokkaampaan kaupankäyntiin ja ennen kaikkea transaktioiden ja tuotteiden liikkumiseen käytetty aika väheni, vähenisi ja tällä tavalla myös tätä kauppaa voitaisiin valvoa paremmin. Ja erittäin tärkeää on myös se, että hallinnolliset byrokraattiset kommervenkit vähenevät ja kaupankäynnistä tulee vapaampaa ja turvallisempaa. Tämä on erittäin tärkeä askel eteenpäin ja olisi hyvä, jos me mahdollisimman nopeasti voisimme ratifioida tämän sopimuksen, aivan kuten esittelijäkin sanoi. Ja minä äh, ainakin olen valmis auttamaan esittelijää ja antamaan kaiken avun, jotta voimme äh, toteuttaa tavoitteemme. Ja muutamia tarkistuksia on luvassa. Kiitos. schön, Emma. Good morning, colleagues. Hyvää huomenta, kollegat. Aivan selvää on, että kaupan helpottamissopimus on erittäin tärkeä sopimus monenkeskisessä kaupankäynnissä. Kovinkaan paljon siellä mitään ei ole saatu aikaan viime aikoina ja näinä aikoina, kun ei oikein yhteistä sointa ole saatu aikaan, tämä on mitä tervetullein liike, mitä vain tulee mahdollisuuksia kaupan avaamiseksi maailmalla on erittäin tärkeää. Minun hallituksenikin on sitoutunut siihen, että saadaan kansainvälisen kehitystyöhön enemmän varoja. Tämäkin on yksi mahdollisuus siihen, jotta voidaan auttaa noita kansakuntia, kun ne kehittyvät. Eli sinällään ihan tervetullutta kaikki. Kiitos myös esittelijälle hänen suosituksesta. Toivottavasti ratifiointi ja saatetaan päätökseen kahden kolman osan jäsenten enemmistöllä mahdollisimman nopeasti vetiossa. Mr. Buchner. Kiitoksia sitten Buchner. Auch ich danke dem Berichterstatter sehr für seinen Entwurf. Kiitos. Haluan, minäkin haluan kiittää esittelijää luonnoksesta. Olen oikein tyytyväinen tähän luonnokseen. Erityisen tärkeää minulle on se, että pyrimme vähentämään korruptiota muun muassa tulliviranomaisten joukossa. Myös elintarviketurvallisuus on tärkeä asia. Ja minun mielestäni ehkä sanamuoto voisi olla vahvempikin kuin tämänhetkinen. Eli yritämme laatia jonkinlaisen tekstiehdotuksen tähän liittyen. Um, Minäkin haluaisin kiittää esittelijää luonnoksesta jota hän meille esitteli äsken, hän korosti monenkeskisen kauppajärjestelmän merkitystä. Minäkin olisin samaa mieltä lähestymistavasta. Mielestäni on tarpeen, että meillä on yhteisiä ehdotuksia ja ratkaisuja tarjottavana, jotta löydä monenkeskisiä keinoja järjestellä kansainvälistä kauppaa, ettei vain kahden keskisiin sopimuksiin tätä vietäisiin eteenpäin. Minä korostaisin myös sitä, että on hyvin vaikea sanoa ei tällaiselle lähestymistavalle, kun on jaetella 160 jäsenvaltiota VTOssa. Ajatellen varsinkin, mitä on kehitysmaiden kanssa sovittu jo. Totta kai tämä osoittaa, että kompromissihenkeä tarvitaan joka tapauksessa. Minä haluaisin tähdentää sitä, että on toki otettava vaari niistä huolista murheista, joita on kansalais- kansalaisjärjestöillä esimerkiksi. Kun ajatellaan, mitä Balissakin saatiin aikaan kaupan helpottamisen tiimoilta osana Dohan kierrosta. Myöhemmin näistä kaikista asioista keskustellaan, kun valmistelemme Nairobi ministerikokousta. Ensimmäisenä huolen ottaisin sen, että kaupan helpottamisen välineitä joskus yliarvioidaan. Ehkä liikaakin ajatella VKT ja työllisyyteen tuleva vaikutusta. Mukana olevien hallitusten täytyy investoida miljoonia ja miljoonia vientiin liittyviin menettelyrakenteisiin. Sopimuksen mukaan täytyy investoida tähän – Täytyy luvata, että kun aina pannaan dollari, niin kahden dollarin verran pitäisi kaupan kasvaa ja BKT 80 senttiä. Esimerkiksi olemme juuri saaneet tietää, että Britannia on lisännyt sitoutumistaan investoida vielä lisää. EU on 400 miljoonaa luvannut tarvittaviin investointeihin – ja jäsenvaltiot ovat tarjonneet lisämiljoonia. Niin mitähän tuloksia sitten saadaan kaikella tällä? Selvitykset ovat osoittaneet, että kaupan vaikutukset ovat kovin kirjavat. Meksikoa tai naftaa ajatellaan, niin maa on saanut tuotantoteollisuudessa 700 000 työpaikkaa, mutta menetetty pari miljoonaa työpaikkaa puolestaan maataloudessa. Eli tämä johtaa kansantalouksien rakenteiden myllerrykseen uusien vaikutusten vuoksi. Kun ei ole kuitenkaan toimivaa sosiaaliturvajärjestelmää maatalousväestön parissa työttömyys johti siihen, että huumausaine mahdiat iskivät tähän rakoon. Eli tämä täytyy huomioida myös kehityksessä, kun vain keskitymme kauppaan. Eli kauppa täytyy nähdä vähän laajemmassa yhteydessä. Minä haluaisin tähdentää sitä, että meidän täytyy lähestymistavassa yhdistää kauppa liitännäistoimiin. Vaikka on kuinka hyviä aikomuksia missä tahansa sopimuksessa, niin tämäkin täytyy huomioida. Se johtaisi sellaisen tilanteeseen, että kaupan helpottamisesta tehtävä sopimus ei välttämättä johda myönteisiin tuloksiin, vaan sillä saattaa olla jopa kielteisiä vaikutuksia, jos unohdamme tämän lisäyksen. Lopuksi toimiin on ryhdytty myös talouden rakenteen muuttamiseksi niin, että se olisi vientisuuntautuneempaa ainakin siirtymäkaudella. Ja silloin moni menettää asemansa taloudessa ja varmasti työpaikkoja häviää lopullisesti, kun tuonti kasvaa, ja tämä koskee varsinkin maatalousalaa. Ja sehän on kuitenkin tärkeimmässä asemassa kehitysmaissa. Minä uskon, että kaupan helpottamissopimus valissa epäonnistui, kun ajatellaan kuvailemania tilanteita eri talouksissa, kun muutoksia on tullut. Tässä ei tehdä myöskään eroa reilun kaupan tuotteiden ja mahdollisten epäreilujen käytänteiden välillä. Tässä on menetetty tilaisuus edistää kestävämpiä tuotantoja ja kaupan muotoja. Minulla on muutama esimerkki tässä. Enemmänkin voisi tuoda esille esimerkkejä, mutta me jatkamme työtä tämän parissa esittelijän kanssa ja odotan tässä rakentaa yhteistyötä, että mainitsemani huolet tulisivat esille myös tässä valiokunnassa. Kiitos. Um, Kiitoksia. Seuraavaksi Gartsotti saa puheenvuoron DG-kaupasta. Thank you, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja ja haluan myös kiittää esittelijöitä ystävällisistä sanoista, jotka liittyivät tähän sopimukseen. Muutamia seikkoja on tullut esiin. Ensinnäkin kehitys, tietysti rahaa tulee käyttöön. Meillä on sitoumuksia ja lupauksia Euroopan unionilta ja jäsenvaltioilta. Ja kuulin kyllä, että täällä peräänkuulutetaan koordinointia eri antajatahojen kesken niin, että voidaan varmistaa se, että järjestä apua annetaan tehokkaasti. Sitten OECDn tuoreessa tutkimuksessa, josta puhuttiin kesäkuussa, se koski kauppaa kauppaan liittyviä etuja. Tämä hyödyttää todellakin kehittyviä maita, jopa 15 prosentista on puhuttu. Ja tässähän on kyse VTOn laajemmasta toiminnasta. Tämä on ensimmäinen askel kohti tärkeää tavoitetta, mutta tärkeää on myös se, että VTO muun muassa Nairobissa ensi syyskuussa jatkaa keskusteluja tästä agendastaan. Tämä tulee olemaan erittäin vakava haaste. Keskustelut jatkuvat eh, ja niiden jatkuminen vuoden loppuun saakka on erittäin tärkeää. Sitten pari sanaa siitä, mitä kaupan helpottaminen tässä tarkoittaa, mitä se on eh, saada aika ja mitä ei. Tässähän ei ole kyse lisää liberalisoinnista, vaan siitä, että hyödynnetään sitä liberalisointia, jota on saatu jo aikaan, eli vapautetaan tullirakenteita. Tässä ei ole kyse mistään lisävapauttamisesta poliittisessa mielessä, vaan halutaan antaa jäsenille keinot päästä käsiksi tähän globaaliin arvoketjuun. Eli kyse on siitä, että nimenomaan tämä globaali arvoketju on erittäin tärkeä kehittymisen kannalta, kehityksen kannalta. Haluamme vielä, haluan vielä kertaalleen kiittää teitä tuestanne. On tärkeää, että myös kolmansissa maissa tuetaan tätä aloitetta ja saadaan aikaan varha, mahdollisimman varhain ratifiointi kaikissa maissa. Meillä on 56 VTO-jäsentä, jotka ovat aloittaneet jo ratifiointimenettelyyn. Ja kun me ratifioimme sopimuksen, niin mehän katsomme 28 valtiota, eli pikkuhiljaa tässä päästään sen 108 maan kynnyksen yli, jo, jotka tarvitaan, jotta saadaan ensimmäinen VTO-sopimus sitten 90 viisi. Toivottavasti tämä johtaa menestyksekkääseen tulokseen myös Nairobissa ensi vuonna. Kiitoksia kauheasti. Varmasti yhdessä saamme tämän turvallisen satamaan. Pablo. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Ihan vain kerran korostaisin tämän sopimuksen merkitystä, jotta voidaan vahvistaa monenkeskisyyttä. Kiitoksia kovasti kaikille kollegoille ystävällisistä sanoista korostan vielä sitä, että mitä nopeammin sitten parempi olisi saada tämä hyväksyttyä. Siitä olisi hyötyä kaikille maille. Ja päästäisi siihen kahteen kolmasosa mahdollisimman nopeasti. Kiitoksia vielä tuesta ja jatkamme työtä. Thanks a lot, Pablo. Kiitoksia kovasti, Pablo. <clears throat> Ja takaraja tämän mietinnön osalta on 23. kesäkuuta. Hyvä. Nyt tulemme sitten kohtaan kuusi esityslistalla. Borelli ei ole paikalla, mutta hänen kollegansa esittelee asiaa. Grazie, Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Davida Vorelle ei valitettavasti pystynyt Italiasta tulemaan ja hän pyysi esittelemään ajatuksiaan. Ensinnäkin, kun menen sisältöön, haluaisin vielä hetken puuttua käytettyyn menetelmään. Me äänestämme tästä tänään. Tämä perustuu hyvin kärsivälliseen pitkään työköön, Kiitos myös eri kollegojen työn tässä valiokunnassa. Tässä on käytetty näitä panoksia tekstin kehittelemiseksi ja katsotaan, miten se päätyy tänään. Tämä on vielä kuitenkin kiittää vielä kollegani Buchner ja Langen ja Lightfried ja Martin ja Patricia Lurasak ja, ja muitakin ehdotuksista. Yhteisymmärrys oli laaja, siksi voin käsitellä seuraavaksi poliittisesti, se on erittäin tärkeä mietinnössä. Kollegat ovat tehneet paljon tarkistuksia ja keskittyneet niidenkin puolesta siihen, miten tärkeää toissijaisuus on. Se liittyy paljon muuhunkin kuin tähän mietintöön. Ei ole sattumaa, että puheenjohtaja Juncker otti tämän teeman esille eri aloitteissa paremmassa lainsäädännössä niin, että voidaan paremmin ja tehokkaammin saada vaikutusta lainsäädännöstämme ja hyötyä kansalaisille. Keskeisen elementtinä toissijaisuudessa ja suhteellisuudessa on nimenomaan tämä ajatus niin, että tehdään niin parempia päätöksiä niin, että se palvelisi kansalaisia mahdollisimman hyvin. Me olemme liikaa vain yleisiä määräyksiä luoneet ja se on rasittanut kansalaisia. Siksi toivon, että tämä mietintö voisi aktiivisesti viedä keskustelua eteenpäin paremmassa lainsäädännössä. Mutta kuten tiedätte, toisiaisuus ei pelkästään liity siihen, mihin puuttua, Euroopan tasolla tai kansallisella tasolla. Mitä tarkoitat kaupalliset sopimukset, esimerkiksi TTIP? Siksi yksi artikla on erittäin tärkeä, joka liittyy sekasopimuksiin, joissa kansallisvaltiollakin on oma sanansa sanottavana. Siksi täytyy keskittyä avoimuuteen ja neuvottelujen selkeyteen. Poliittisen ryhmien kesken on paljon näkemyksiä mutta usein tämä on tuotu esille, vaikka sitä ei juurikaan ole kuultu, kun pitäisi saada tietoa tärkeimmistä sopimuksista, kuten TTIPstä. Joka tapauksessa olen tyytyväinen, että on haluttu enemmän avoimuutta ja, ja komission jäsenten keskenkin se on saanut tukea laajemmin. Se on nyt tullut ymmärretyksi ja näin saadaan suurempaa avoimuutta, kun ajatellaan niitä hankkeita, joista nyt käydään keskustelua. Toinen ja kolmas kohta liittyvät toissijaisuuden noudattamisen kauppapolitiikassa ja riidanratkaisumenetelmiin. Tässä täytyy huomioida niitä suhteita, jotka liittyvät kansalliseen tasoon ja unionin toimivaltaan. Siksi tarvitaan enemmän selveyttä myös näissä molemmissa kysymyksissä, ulkoisissa sijoituksissa tai mitä vaikutuksia tällä saattaa olla jäsenvaltioiden toimivaltaan. Talouspolitiikka on sellainen alue, joka on aika kaukana toissijaisuuden toteuttamisesta Neljänneksi puututaan puolestaan makrotaloustukeen niin, että siinä olisi enemmän valvontaa sekä ennen että jälkeen rahoitukseen. Tätä on pyritty mahdollisimman yksityiskohtaisesti käymään läpi ilman reunaehtoja. Tässä on kaikki ryhmikäs käsitys siitä, että tarvitaan enemmän valvontaa, jotta voidaan puuttua petoksiin ja korruptioon. Tarvitaan enemmän koordinaatio muiden ulkopolitiikan välineiden kanssa kansallisesti ja Euroopan unionin tasolla. Viidenneksi vaikutusten arvioinnit, niin että nähdään mitkä ovat tosiasiat. Usein kun neuvottelu aletaankaan, niitä ei mietitä, vaikka se olisi hyödyllistä. Ja sitten ei aina mietitä myöskään laadullisesti tai määrällisesti. Ja kuudenneksi lopuksi keskitytään puolestaan strategiaan, joka on hyvin arka kysymys, niin että kansalaiset ja yritykset ja varsinkin saataisiin mukaan, ja kansalaisyhteiskunta ylipäätään, kun päätöksentekijä harjoitetaan kauppapoliittisissa kysymyksissä. Siksi olen sitä mieltä, että tarvitaan vuoropuhelua. Demokraattisesti se on niin tärkeää, että voitaisiin välttyä liian muodollisuudelta. Olisi ehkä hyvä, että meillä olisi jonkinlainen vähimmäiskynnys myös kansalaisten osallistumiselle, että voitaisiin konkreettisesti arvioida, onko julkinen kuuleminen ollut tehokasta vai ei. Lopuksi haluaisin vielä korostaa, mikä merkitys on tämän mietinnön sisällöllä poliittisesti ja mitä menetelmää olemme noudattaneet. Siksi haluaisin vielä kiittää Borelin nimissä kaikkia kollegoita, jotka ovat osallistuneet työhön. Kyse ei ole pelkästään abstrakteista teemoista, vaan on kyse myös aroista kysymyksistä, jotka vaikuttavat koko Euroopan unioniin ja unionista kansa, siis valtioihin ja kansalaisiin. Siksi toivon myönteistä keskustelua ja laajaa tukea tällä mietinnöllä. Herzlichen Dank. Gibt es von den Schattenberichterstattern noch? Kiitoksia kovasti. Haluaisivatko varjoesittelijät käyttää puheenvuoron? Träge zu kommentieren. Niin, haluaisin... Niin, eivätkö varjoesittelijät halua kommentoida tarkastuksia tai muita? Niin, kiitoksia. Minulla olisi muutama huomio kollegan puolesta. Luenne. ne. Hän ensinnäkin haluaisi kiittää esittelijää tämän tekemästä työstä. Niin, tämähän liittyy subsidiariteettiin, eikö niin tämä asia? Hyvä, niin. Haluaisin kiittää esittelijää hänen työstään, paitsi siitä, että hän luonnosteli tämän äh, lausunnon, mutta myös halusi saada aikaan hyviä kompromisseja äm, tarkistuksista. Äh, kaiken kaikkiaan ollaan yhtä mieltä siitä, että oikeasuhtaisuus ja subsidiariteetti periaate ovat ja tulevat olemaan yhä enemmän ja enemmän tärkeitä tekijöitä lainsäädännössä. On kuitenkin pari seikkaa, jotka ovat ryhmän kannalta problemaattisia. Ensimmäinen liittyy vaikutusten arviointiin ja toinen kansallisten parlamenttien roolia EUn päätöksentekemisessä. Ensinnäkin vaikutusarvioinnista. Tämä on erittäin tärkeä väline, jotta poliitikot suurin piirtein saavat käsityksen siitä, minkälaisia vaikutuksia päätöksillä saattaa olla, kun niitä toteutetaan olen jo vuosien mittaan tukenut sitä, että vaikutusten arvioinnit ovat tärkeä väline, mutta olen kuitenkin huolissani siitä, että niitä ei välttämättä kuunnella. Esimerkiksi Korean kanssa tehty vapakauppasopimus on osoittanut, että hyödyt ovat olleet suuremmat kuin haitat, vaikka alun perin muuta luultiin. Ja haluaisin viitata myös Singaporen sopimukseen, joka liittyy toimivalta-asioihin, niitä käsiteltiin myös tuomioistuimessa. Ei, tämä ei kuitenkaan saa vaikuttaa siihen, että kansallisten parlamenttien sananvalta vähenee EU-lainsäädännössä. Kiitos. Thanks a lot. Kiitoksia kovasti ja sitten äh, Ruos. E- Kiitos puheenjohtaja. Kyse on erittäin tärkeästä mietinnöstä, joka on Intan ja Juri valiokunnan kesken jaettu. Me annamme myös lausunnon. Meidän mielestämme toissijaisuus on kauppapolitiikassa erittäin tärkeässä asemassa – sillä on merkitystä myös kolmansien maiden makrotaloudelliseen tilanteeseen. 2012 artiklan mukaankin sopimuksia tehdään kolmansien maiden kanssa tämän periaatteen pohjalta. Olemme kiitollisia siitä, että Borellin mietintö tuo nimenomaan nämä asiat esille. Olemme iloisia, että tarkistuksen ovat lähes kaikki menneet läpi. Me olemme päässeet yhteisymmärrykseen ja saaneet aikaan myös kompromissin, mutta 21 viidessä ei ole kompromissitarkistusta viisi huomioitu. Meillä on siihen vaihtoehtoinen esitys. Näin meidän lausuntomme olisi jotenkin järkevämmällä pohjalla. Tämä koskee varsinkin etukäteen tehtävää vaikutusten arviointia ympäristön, yhteiskunnan ja talouden kannalta. Tämä liittyy myös kaupallissopimuksiin, joilla on vaikutuksia kansalaisiin ja varsinkin pk-yrityksiin. Sitten kompromissitarkistus 6. Siihen meillä on vielä tiettyjä varauksia, ajatella vähimmäiskynnyksiä, niin kuinka paljon on julkista kuulemista järjestetty etukäteen siitä saattaa aiheutua ongelmia. Esimerkiksi jos kyseessä on jostain yksittäisistä jäsenvaltioryhmistä, jotka tämän kyseenalaisesta. Haluaisin kuitenkin korostaa, että olemme saaneet aikaan hyvää työtä. Meidän on tärkeää taata institutionaalinen tasapaino unionissa, kun on kyse kauppapolitiikasta. Yhteinen kauppa poliitikko pyrkii ensinnäkin tulliesteiden poistamiseen ja pyrkii kehittelemään reilumpaa ja tasapainoisempaa maailmankauppaa. Rooman sopimuksen hengessä. Flott, Herr Schuster. Ja vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja... Kiitoksia. <clears throat> Kiitoksia kovasti kollegat. Clyfield ei ole paikalla tänään, joten hän pyysi minua esittämään muutaman kommentin vuoden 2013 vuotuisesta kertomuksesta, joka koskee subsidiariteettia ja oikeasuhteisuutta. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää hyvästä yhteistyöstä. Sen ansiosta olemme saaneet tehdyksi kuusi kompromissia. Tämä kaikki osoittaa, että kun puhutaan kauppasopimuksesta, niin on äärimmäisen tärkeää, että jäsenvaltioiden toimivallat ja EUn toimivallat selkeytetään ja niitä noudatetaan johdonmukaisesti ja subsidiariteetti- ja oikeasuhtaisuusperiaatetta kunnioitetaan. Mutta on selvää, että hyviä tuloksia kansainvälisissä sopimuksissa äh, saadaan aikaan kansalaisten, kuluttajien ja liike-elämän kannalta vain, jos me neuvottelemme yhdessä. Ja siksi oli oikein hyvä, että EUlla on toimivaltaa äh, kaupan alalla. Ja sitten on muistettava, että jotkut jäsenvaltiot edelleenkin pitävät kiinni sinnikkäästä blokkausasenteesta ja meillä on myös ISDS ja USAn välillä ollut ongelmia tai tähän ISDS liittyen. Ähm, tämä, meidän täytyy päästä tästä jumista koska tämä saattaisi johtaa EUn investoijien epätasarvoiseen kohteluun kolmansissa maissa. Me tarvitsemme enemmän vuoropuhelua ja myös kansallisyhteiskunnan tulisi saada äänensä kuuluvien kauppasopimuksissa. Kaiken kaikkiaan olemme tyytyväisiä tähän tulokseen. Kiitos. Dankeschön. Weitere Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei taida olla. Eli päätän keskustelun tästä mietinnöstä ja kohtahan sitä äänestetäänkin. Sitten seuraavaksi esityslistan kohta 10. Ennen kuin menemme siihen, hyvät naiset ja herrat kollegat, haluaisin kertoa teille sitä ennen, että koordinaattorit eilen päättivät järjestää vielä 29. kesäkuuta ylimääräisen kokouksen. kello 15 kello 16.30. Eli silloin koordinaattoreiden kokous kello 15-16.30. Sen jälkeen keskustellaan 116 tarkistuksesta TTIP, jotka ovat tulossa täysistuntoon. Primal. Eli kerran vielä. 29. kesäkuuta meillä on ylimääräinen kokous. Aloitamme koordinaattoreilla kello 15, jatkamme 16.30 ja sitten 16.30 keskustelemme 116 tarkistuksesta, jotka tulivat täysistunnosta. Sitten äänestämme siitä siitä, pidämmekö kiinni 116 tarkistuksesta ja kohta kohdaltaäänestyksistä. Kuten tiedätte, jos viisi valiokunnan jäsentä puoltaa sitä, että pidetään kiinni tarkistuksista, ne jäävät voimaan. Varmasti kyllä keskustellaan tästä sitten enemmän. Eli 29. kesäkuuta koordinaattorit tapaavat kello 15 ja 16.30 alkaen keskustelu ja äänestys. Toiseksi Für die Abstimmung möchte ich bitten, dass Äänestyksiin liittyen vielä. Minä pyytäisin, että avusta eivät istu jäsenten vieressä, että nähdään kuka on jäsen ja kuka ei. Ennen kuin rupeamme toimittamaan äänestyksiä, haluaisin testata kortteja. Katsotaan kuinka paljon täällä on paikalla ja kuinka monella on äänestyskorttinsa. Äänestys alkaa. Haben alle ab... Ovatko kaikki äänestäneet? Wir haben ein PPE zu viel. Yksi kansanpuolueen liikaa. Okei. Okay. Dann haben wir jetzt... Selvä. Täällä on kaiken kaikkiaan 36 jäsentä, jotka kaikki äänestäneet. Hyvä. Rova Areena test, right? Yeah. Monsieur le Président, est-ce que avant de faire le test de... Niin, ennen kuin äh, teemme äänestystesti, niin voimmeko me vielä keskustella tästä asiasta? Avant de faire de la logistique, est-ce Eli voimmeko me vielä puhua siitä, äh, mistä äänestetään ennen kuin testaamme? Please, can you uh, ask once again? Voisitko kerran vielä kysyä? Je voulais juste vous demander que... Niin halusin vain kysyä, että ennen kuin testaamme koneita, niin olisiko mahdollista keskustella siitä, mistä äänestetään? Um. Ich bin ein bisschen überrascht. Olen vähän yllättynyt totta puhuen. Meillä on esityslista äänestyksistä kohta kymmenen josta juuri keskusteltiin, toissijaisuusperiaatteet ja sitten kolmikantaneuvottelut ja kohta 12 maantieteelliset merkinnät. Siinä järjestyksessä äänestämme Rovarena. Mutta tähän toiseen kohtaan liittyen, eli näistä konfliktikaivoksista, puheen ollen, niin mehän äänestämme kahdesta asiasta. Ensinnäkin äänestetään trilogin aloittamisesta tai jatkamisesta ja toiseksi äänestetään tämän trilogitiimin koostumuksesta. Nyt en tietenkään vastusta sitä, että äänestämme tiimin koostumisesta, mutta mielestäni meidän ei, siis mehän olemme äänestäneet jo täysistunnossa siitä, että trilogiin mennään, joten kannattaako täällä vielä äänestää samasta asiasta? Tehän itse ehdotitte äänestyksestä ähm, täysistunnossa, eli että äänestetään siitä, että mennään trilogiin. Onko nyt normaalia, että äänestetään kahdesti, ensin täysistunnossa ja sitten valiokunnassa? Tämä on kysymys, jonka teille haluan esittää, koska minä en ymmärrä tätä menettelyä ja sanon jopa, että mielestäni ei ole tarpeen äänestää enää toistamiseen trilogiin menemisestä. Rova on, um... Rova että tämä nyt tulee aivan selväksi täysistunnossa. Me olemme äänestäneet siitä, että palautetaan valiokuntaan liittyen kolmikannan tavoitteisiin. Eli me pyrimme pääsemään neuvotteluihin. 632 ja 3 työjärjestyksessä aivan selvästi toteavat 62 sääntö siis, että päätös mennä kolmikantaneuvotteluihin tehdään valiokunnan enemmistön äänillä. Minä aion noudattaa nimenomaan tätä sääntöä. Me olemme oikeudellista yksikköäkin kuulleet nimenomaan tässä kysymyksessä. Herra Passos, varmasti voitte tässä selittää. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja, niin hyvää huomenta vaan. Voin vastata Areenan puheenvuoroon. Niin minä itse olen sitä mieltä, että se mitä täysistunnossa tehtiin oli valiokuntaan lähettäminen, mutta eihän täysistunnon tehtävä ole päättää artiklan 73 kohdan 2 perusteella siitä, josko Intan on lähdettävä trilogiin ja trilogineuvotteluun. Ei, tämä on sellainen päätös, joka kuuluu tälle valiokunnalle. Ja sitä paitsi meillä on aivan erityinen äänestämissääntö, eli määräenemmistö sääntö siitä, ja meidän täytyy päättää siitä, haluammeko me mennä Äh, trilogiin. Täysistunto vain päätti äh, asian lähettämisestä valiokuntaan, mutta valiokunta tekee päätöksen. Eli olen yhtä mieltä teidän ehdotuksenne kanssa, puheenjohtaja. Dankeschön, Herr Jadot. Hatte Jadot oli pitänyt puheenvuoroa ja sitten en halua, että mitään keskustelua ruvetaan käymään tästä. Ja, mutta kuitenkin aika erikoinen tulkinta täysistunnon tapahtumista. Me olimme kaikki paikalla. Silloin todellakin toimitettiin äänestys siitä, mennäänkö neuvotteluihin. Olen aika yllättynyt, että yhtäkkiä sanotaankin, että täysistunto ei ole tässä suvereeni. Ensi kertaa kuulen tämmöisen väitteen. Jos täysistunto on päättänyt, niin se on päättänyt, että äänestetään valtuuksista ja tavallaan ikään kuin kokoonpanostakin ihan oikeutettua. Se sitten kuuluu intavaliokunnalle, mutta täysistunto on päättänyt neuvotteluihin menemisestä. on aika yllättynyt, että on näin hämäriä tulkintoja täysistunnon suorittamasta äänestyksestä. Ja, liebe Kollegen, also ich möchte äh, zwei Dinge. Hyvät kollegat, pari seikkaa Ensinnäkin otin sen jo esille koordinaattoreissakin. Öö, nyt otan sen uudestaan esille. Tästä yhteistyön muodoista kysymys ja, ja hengestä. Eli että me <clears throat> on aina ollut sopimus edellisellä kerralla, että lähetetäänkö joku asia takaisin valiokuntaan, taikka sitten johonkin kolmikantaan tai muuta. Aina siitä on aikaisemmin valiokunnassa sovittu. Me, Minulle, äh, minulle on siitä in, äh, in, informoitu, muutamat kertoneet, että ei mitään sellaista ole suunnitteilla ollutkaan. Ja sitten äh, ei, ei tätä tietenkään tämmöistä kolmikantaa voida mistään, mistään täysistunnossa valtuuttaa. Tämä on paitsi nyt sitten epäreilusti viivästynyt viidellä viikolla täysistuntoon, mutta se on johtunut myöskin tällaiseen työjärjestyskeskusteluun. Se on ihan selvää pässilihaa. Siinähän selvästi asiassa sanottu. Eh, tietysti eh, siinähän on tietenkin selkeät, eh, selkeät määräykset siitä, että näistä sitten äänestetään näistä mielipideeroavaisuuksista, eikä ruveta sitten mitään suurta keskustelua siitä käymään. Se on tietysti se täysin tullut ehkä epäselvästi sanottu. Siellähän oli tavallaan tämä tehtävä aika selkeä työ, työ, työjärjestyksen osalta koskien sitten tämän asian lauttamista valiokuntaan. Ihan selvää pässiliä ja tehdäkseni asian vielä selväksi puheenjohtaja. Täysistuntokeskustelu. Siinä oli kysymys 62 aasta keskeytimme istunnon tuolloin ja sen artiklan perusteella sitten, artiklan, artiklan perusteella päätimme tästä äh, pala, palaut, palaut, palauttaa tämä asia ja oli valiokuntaan siinä tarkoituksessa, että, että voimme sitten aloittaa kolmikanta neuvottelut niin kuin 63a työjärjestyksen pykälässä sanotaan. Ja tämä on siinä työjärjestyksessä, kuten sanottu, selkeäsanaisesti kirjoitettu ja tällä näin sitten tulee myöskin tapahtumaan, että näin sitten tulemme toimitaan. Seuraavaksi sitten seuraamme äänestykseen. kertomuksesta. herra Borellin toissijaisuus lausu, kertomuslausunnosta. Ensin äänestämme kompromissista yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi sitten puolesta vastaan saattoi mennä nurin, mutta tar- tar- tarkistamme tämän koneellisesti. Äänestys alkaa. Excuse me, Chair. The... Anteeksi puheenjohtaja. Sanoitte kompromissi 6, mutta tarkoititko tarkistuskuutta? Tämä on tärkeä selvennys, eli tarkistuskuusi. Tarkistus 6. Mr. Lightfried. Okay, so we're yeah. okay. Lightfriedin tarkistus. Abstimmung ist eröffnet. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten muutosehdotus ehdotus 7 puolesta. Kuka kannattaa muutosehdotusta 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero yhdeksän sitten puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Muutosehdotus numero 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty muutosehdotus 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tulemme eh, kompromissiin neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissin muutosesitys numero 5 puolesta vastaan. Tarkistamme varmin varmuuden vuoksi. Kompromissi numero 5. Äh, äh, Äänys alkaa. Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten kompromissi 5a puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten 23 muutosehdotus puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Numero 26 sitten puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero 28 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistamme tämän. Muutosehdotus 28. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Näin muutetun lausunnon loppuäänestys äänestys alkaa, siis koneella. Äänestys päättyy. 33 äänin hyväksytty. Morellille onnen toivotukset tästä. Jetzt kommen wir zur äh, nyt äänestämme sitten näistä äh, ei-maataloustuotteiden mm, maantieteellisiin alkuperämainintoihin. Ja lähdemme äh, kompromissimuutosehdotuksesta numero neljä liikkeelle. Neljä puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero 10 sitten puolesta vastaan tyhjää hylätty. Muutosehdotus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Muutos 12 puolesta puole, vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissiin kuusi sitten puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Numero 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero 34 sitten puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty numero 36 puolesta vastaan ää, tyhjää lätty. Numero, siis kompromissi 5, pieni huoma, huomio tähän. tässä 39 raukeaa tämän mukaan Äh, mutta se onkin itse asiassa äh, vaihtoehtoinen malli, eli sekin raukeaa sitten, jos tämä numero 5 hyväksytään. Eli kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Numero 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Numero 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten loppuäänestykseen näin muutetusta ehdotuksesta puolesta, tämä siis äänestys alkaa, anteeksi, siis koneella tietenkin. Äänestys päättyy. 30 äänellä hyväksyt edustaja Moskalle onnen toivotukset poissa olevana. Kohtaan 13 ko, koskien äh, trilogin käynnistämisestä ja, ja tämän neuvotteluvaltuuskunnan kokoonpanosta. Äänestys siis. Olkaapa hyvä siitä, edustaja. Yksi täsmennys. Kiitos Muistuttaisin, että täysin tuo hyväksyi kolmikantaneuvottelun aloittamisesta, jos käy ilmi, että nyt äänestyksen jälkeen valiokunnassa valiokunta ei äänestä samaan suuntaan kuin täysistunut. Haluan tähän oikeudellista kommenttia. Mikä on kantaa? 751 sanoi, että mennään kolmikantan neuvottelun, jos 40 jäsentä täällä valiokunnassa voi todeta, että täysistunnossa äänestäneet ovat olleet väärässä. Haluaisin tähän lainopillista neuvoa. Wir sind in der Geschäftsordnung. Äh, äh, meillä työjärjestyksessä ei, ei, ei me, siis työjärjestys ei näiden meidän vaihtoehtoisten reittien ja aikataulujen mukaan käsiämme sido. <clears throat> Tässä voidaan edetä eri, reit, eri teitä, mutta se on koordinaattorien väitettävissä sitten loppujen lopuksi. Hyvä. <clears throat> No niin. Nyt sitten voimme Vieläkö joku kommentti? Eh, eh, eh, herra puheenjohtaja, jos, jos me olemme nyt ihan unohtamassa demokratian periaatteita, minä minä pidän kommentteja tästä koordinaattorin päätösvallasta hiukan kummallisena. Ei puheenjohtaja jatkaa tarkentaa. Tuossa päätös äh, tai tämän lainsäädäntökauden aluksi olemme tehneet päätöksiä koordinaattorien vallasta ja pä, ö, äh, äh, toimi, to, toimenkuvasta, niin sen mukaan etenemme ja työ, työ, työ, työjärjestyksessä on siitä selkeät ohjeet. Ei tässä ole mistään demokratian perusteiden järkyttämisestä nyt kysymys ollenkaan me sitten äänestämme työjärjestyksen viitoittaman antaman osviitan mukaisesti eh, näistä mahdollisista kolmikantaneuvotteluista ja sen neuvotteluvaltuuskunnan koostamisesta. Rapela. Kiitos, anteeksi. minä nyt olen ihan vakioasiakas tässä valiokunnassa, mutta kyllä tämä on liittyvä vakava tilanne, että verotaan muihinkin jäseniin, jos ajatellaan täysistunnon äänestystä. Selvä tulos. Ha, muistatte, miten pyysitte, että keskeytetään ja sitten päätettiin mennä kolmikanneuvotteluun ja nyt on kyse kokoonpanosta. Ja nyt täysistunnon päätös kyseenalaistetaan ei pelkästään intavaliokunnassa, joka on yksi valiokunta parlamentissa, vaan päätetään siitä, että alistutaan koordinaattorien en tiedä, pyydän, että joku juristi tätä tulkitsisi. Kun on kolme, on juristi, niin on kolme kantaa, kaksi juristia, niin viisi kantaa niin minä menisin jopa pidämme herra Gaspari ja teidän älyllistä kykyänne kyseenalaistiin. Ei sitä voida hyväksyä. Miten te tulkitsette täysin tapahtumia, koska teille ei sopinut äänestystulos, mitä meni. Se on vakavaa, että ensi kerran en minä ole aikaisemmin kuullut parlamentin historian aikana, että kyseenalaistetaan täysistunnon äänestystulos, vaikka se ei passaa poliittisella ryhmällä, vaikka olisikin iso ryhmä, eikä sitä voida hyväksyä. Ja totta kai tästä jatkoa seuraa. Ich glaube, es hilft. Hyvät kollegat, kannat, kannattaisi nyt vähän opiskella tätä meidän työjärjestystämme. Minulla sattuu olemaan se tässä hol- Kol- 63 kolmesta. Kaksi, kolme ja kaksi. Korkeaksi bla bla. Eli puhutaan näistä toimijoiden välisistä neuvotteluista. Äh, äh, tämä, äh, näitä neuvotteluita käynnistää vasta sen jälkeen, kun vastuuvaliokunta kulloisessakin tapauksessa jäsenten enemmistöllä on päättänyt tämmöisen näiden neuvottelujen aloittamisesta. Siinä kuulitte. Puheenjohtaja, työjärjestyksen tavaaminen jossa sanotaan, että intavaliokunta ei voi mennä neuvotteluun, ellei enemmistö ole siitä päättänyt. Pitää kyllä paikkansa, mutta työjärjestys ei sano yhtään mitään siitä, mitä tapahtuu, jos täysistunto on jo ennen valiokuntaa päättänyt. Ja näin nyt kävi. Me päätimme ennen valiokunnan kokousta mennä kolmikata neuvotteluihin ja luette tätä työjärjestyksen artiklossa sanotaan, mitä pitää tehdä, kun ollaan valiokunnassa, kun ei ole parlamentin vielä saatu, mutta nyt meillä on 751 kanta, ja te luette työjärjestyksen artiklaa, joka pätee, jos ei ole käyty vielä täysistunnan pakeilla. Nyt ei ole siinä tilanteessa. Me olimme täysistunnassa jo, ja siellä todettiin, että me käynnistämme kolmikantaneuvottelua. Eli valiokunnan pitää ei enää ota siihen kantaa, vaan sanoa, mikä on tiimin kokoonpano, jotta voidaan hoitaa kolmikantaneuvottelut. Ymmärrätte hyvin, mitä itsekin sanoitte, että työjärjestyksessä ei ole huomioitu sitä, että me olemme jotain jo päättäneet täysistunnossa. Ja että valiokuntakaan voi sen kyseenalaista. Te todette, että koordinaattorit sitten päättävät siitä. Mutta tässä menee kaikki häränpyllyä. On jotain demokraattistakin parlamentissa ja te haluatte tämän palauttaa koordinaattoreille, että siellä päätetään mitä tehdä. Mielestäni sitä ei voi hyväksyä. Eli minä haluan, että tämmöinen puheenjohtajakokoukseen kokoukseen ja siellä tehdään päätös. Also nochmal, Herr Frau Arena, ich habe nicht... Edustaja Arena, en sanonut, että, että koordinaattorit sitä päättäisivät, vaan valiokunta päättää, mutta siinä tapauksessa vain, että äänestystulos on äh, negatiivinen kielten, silloin se päätösvalta sitten siirtyy loppupeleissä koordinaattoreille. Kaspari. Minä en minä halua tässä ketään syyttää enkä kenenkäänkin puhu hyökätä siinä mielessä. Muist, muistelkaa mitään täysin tapahtui siellä. Puhemies viittasi työjärjestyksen tiettyyn artiklaan, jossa oli kysymys asian palauttamisesta valiokuntaan ehdotuksen mukaisesti. Ymmärtääkseni sitten, että siinä oli tarkoituksena taustalla siis se, että me voisimme sitten, sitten pohjustaa tämän äh, trilogin käynnistämisen. Mutta äh, äh, tässä ei vahvisteta tai heikennetä demokratiaa, vaan tehdään vain pasmat selviksi, mitä, miten tehdään. Et siinä todettiin, että tämä palautetaan va- valiokuntaan ja me, me saamme sitten täällä sitten sen mukaan toimita. Tämä to- toimeksianto oli siinä mielessä ihan, ihan selkeä 61 kaksi kohdan mukaisesti oli käynnistää tällainen äänestysasiasta ja sitten käynnistää kolmikantaneuvottelut. Eli näin juuri täysistunnostakin kehotettiin meitä tekemään. Jadot. Le, le règlement, vous lisez. Työjärjestys tietää luitte, niin varmasti on olemassa, mikä ette, mutta halusin teidän muistamaan kuitenkin, että ympäristövaliokunnassa kaikki neuvottelusitoumukset, kolmikantaneuvottelusit, päätetään ne täysistunnossa, ei koskaan valiokunnassa, vaan täysistunnossa. Eli se liittyy asian ytimeen, eli siihen tapaan, jolla me hoidamme asiat valiokunnissa kuuntelin tarkkaan, mitä Daniel Kaspari totesi siitä, mitä on pöytäkirjassa sanottu. Sekin on vähän tulkinta tapahtumista jo, mutta jos Daniel Kaspari äänesti, miten äänesti, mutta ehkä hän ei tiennytkään, että äänestettiin vaan neuvottelujen menemisestä ei, niin aika hassua, että ei hän siitä kuullut, kun 751 muuta äänesti kuitenkin silloin. Ja me päätimme siitä, että menemään neuvotteluihin ei siitä, että se palautetaan valiokunta, Eikä se nyt ole ihan itsestään selvää. Ich lasse jetzt noch äh, die anderen politischen Fraktionen. Äh, muutkin poliittiset puolueet pääsevät nyt ääneen. Scholz. Sadon no, kommentteja haluaisin painottaa, koska hän äh, luki äh, tämän äh, ohjeen ja sitten myöskin pöytäkirjaa, eli että siellä päätettiin, että täysistunto antoi annon käynnistää kolmikanta-neuvottelut Ja samoin sitten eilen koordinaattorin kokouksen hengessä äh, edetään minun mielestäni tässä, jos näin toimitaan. Äh, con äh, la Minä olen <clears throat> Areenan ja Södien muiden kanssa siitä, että on selvää, että täysistunnossa äänestettiin keskustelun lähettämisestä kolmikantaan, joten en nyt oikein ymmärrä, mikä tämä ongelma on. Minusta vaikuttaa siltä, että tässä halutaan ää, tulkita sääntöjä tiettyjen henk- henkilöitä mie- Liebe Kollegen, Kollegen, ja. Hyvät kollegat, eh, ei, kiirettä ei ole periaatteessa. Neuvosto en ole vielä millään muotoa missään yhteisymmärrysvaiheessa, kun, koska meillä on 29. Seura- seuraava eh, istunto ei minä, minulla olisi mitään sitä vastaan, jos vaikka siirrämme tämän äänestyksen sitten 29. päivä kesäkuuta pidettävään kokoukseen, niin että saamme sitten neuvotelluksi keskenämme sovun äh, erilaisten sopimustemme perusteella. Sake. Puheenjohtaja. Me olemme kaukana äänestämästä mietinnöstä, joka menee kolmikanta neuvotteluun. Siinä pyritään löytämään ratkaisua vakaviin ongelmiin. Nyt huomataan, että tässä politikoidaan pikkumaisesti. Joku hae jotain etulöintiasemaa taktikoiden, luulen, että siitä on heille hyötyä. Varoittaisin kollegoja, jotka eivät ole ennen ole kolmikantaneuvotteluissa, että miettivät vähän, miten se heikentää parlamentin asemaa muihin toimielimiin nähden. Mitä tulee jatkosta, niin se on teidän harkinnassanne ja miten työjärjestystä tulkitaan niin, että kaikki tietävät, missä mennään. Jos teidän mielestä kannattaa lykätä, niin se on teidän päätöksenne. Mutta en ymmärrä, mitä lisäselvitystä tähän enää tarvitaan. Minä uskon, että tällainen vain etänyttää ratkaisun löytämistä konfliktimineraaleihin. Varmasti olemme samaa mieltä, että viime kädessä tässä tavoitteena on löytää ratkaisu. Emma. Chairman, I think it is very... Puheenjohtaja, <clears throat> mielestäni on täysin selvä asia, että tämä asia on ollut pöydällä tällä viikolla. Tämä on ollut esityslistassa, tästä keskusteltiin eilen. Minusta ei ole mitään syytä lykätä tätä äänestystä, eikä ole mitään syytä myöskään epäillä, miksi tämä on laitettu esityslistalla. Jos jollakulla oli jotain nokkaan koputtamista, niin sitä olisi pitänyt koputtaa aiemmin, eikä nyt. Monsieur President. Puheenjohtaja, kun nähdään nyt minkälainen keskustelukin on ja kuuntelin Saakken, hän sanoi, että tämä on vain pikkumaista politikoita, kun Euroopan parlamentti täysistunnossa tekee päätöksen. Mikä siinä on pikkumaista, jos täysistunto tekee päätöksen ja se kyseenalaistetaan sitä paitsi sanoisin noina lainapallisen neuvona, että tässä on kiertänyt myös epävirallinen muistiokin. Ehkä voidaan lykätä se kesäkuun loppuun ja ehkä saada vähän vakavampaa lainopillista neuvoa myös tämän oikeudellisesta puolesta. Uh, chairman and Puheenjohtaja, hyvät kollegat. Minä en haluaisi tuhlata kenenkään aikaa aikaa, mutta minä nyt satun olemaan esittelijä ja haluan tehdä selväksi sen, että mielestäni meillä on aivan selkeä tilanne. Täysistunnon äänestys oli selkeä ja meillä on säännöt, työjärjestys. En usko, että kukaan arvovaltaisista kollegoista ehdottaisi, että työjärjestyksestä ruvetaan äänestämään. Eli ehkä voimme nyt siirtyä äänestämään. Also liebe Kollegen, das Problem, was ich in der Tat habe hyvät kollegat. Maris Schakke juuri kuvaili minun ongelmani aika hyvin. Jos me haluamme nyt pureutua tähän pulmaan vakavissamme, ei ole mitään järkeä nyt sitten äh, puoluepoliittisten äh, vastaan äh, asettelun tuoksinassa nyt sitten ottaa joku silmätikuksi tässä esimerkiksi ja, ja äänestää sitten tunnekuohun vallassa. Eli kun, kun meillä nyt on 29. päivä kesäkuuta kuitenkin tuo kokous tulossa. Voisin päät- päättää siirtää äänestyksen sille päivälle, että voisimme sitten yrittää vakavissamme saada sovinsa. Eilen jo koordinaattorikokouksessa siitä sitä puimme ja totesimme, että voisimme muotoilla selkeän parlamentin kannan äh, yhteistyön kautta. Muussa tapauksessa ei tule olemaan mahdollista omaksua toisiin toimielimiin nähden fiksua kantaa ollenkaan. Eli näin ehdotan, että 29. päivä tähän tästä asiasta äänestetään. Piste.